So, ladies and gentlemen, welcome to these... No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tämän päivän kokouksemme toiseen osaan. Olisi erittäin hyvä lähteä liikkeelle heti ja haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi Espanjan valtiosihteerin Diego López Garridon. Hän on säännöllisesti vierailut valiokunnassamme ja arvostamme tätä kovasti olemme olleet tyytyväisiä siihen sitoumukseen, jota Espanjan puheenjohtajamaana on osoittanut tulemalla valiokuntaan ja on myös kutsunut kollegojamme osallistumaan moneen seminaariin viime aikoina ja Roa Vernon kanssa kävimme hiljattain kuluttajan turvallisuusasioita käsittelevässä seminaarissa Palma de Mallorcalla. Ja haluaisin todellakin, että nämä kiitokset kirjataan pöytäkirjoihin ja kiitokset siitäkin, että kutsuitte minut kilpailuministerineuvoston lounaalle toukokuussa Brysselissä ja se antoi meille mahdollisuuden keskustella sisämarkkinoista ja arvostan tätä kovasti ja toivon mukaan siitä oli teillekin hyötyä siinä mielessä, että se ehkä auttoi teitä kehittelemään edelleen herra Montin ja herra Grotin kertomusten sisältöä. Eli haluaisin tässä ihan muodollisesti kiittää teitä. Aion nyt pyytää valtiosihteeriä puhumaan meille ja sitten sen jälkeen otamme kysymyksiä. Meillä on maksimissaan tunti aikaa, koska sen jälkeen valtiosihteerin täytyy lähteä takaisin Madridia kohti. Eli nyt voitte kertoa meille puheenjohtajakaudesta ja aivan erityisesti niistä asioista, jota, jotka meitä koskevat, joissa tuli menestystä ja siitä, mitä meidän täytyy vielä tehdä. Thank you. Thank you, Mr. President. Muchas gracias por las palabras. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos näistä lämpimistä sanoista. Olen oikein tyytyväinen voidessani olla täällä imco valiokunnassa jälleen kerran täällä Euroopan parlamentissa. Viimeksi olin täällä 17. maaliskuuta. Olin esittelemässä sisämarkkinaprioriteetteja, joita Espanjan hallituksella oli. Puheenjohtajakauttamme silmällä pitäen. Ja olen puheenjohtaja valtion neuvoston kilpailusta vastaava henkilö ja sisämarkkina kysymyksistä vastaava henkilö, joten Haluaisin kertoa teille hieman siitä, mitä olemme viime kuukausina tehneet kilpailukykyneuvostossa sisämarkkinaosiossa. Ja niistä asioista, joissa on päästy sopimuksiin. Samoin haluaisin kertoa edistysaskeleista ja siitä, miten työtä jatketaan ehkä Belgian puheenjohtajakaudella, kuten tiedätte, Espanja, Belgia ja Unkari muodostavat tällaisen puheenjohtajatroikan. Ja näin Espanjan kaudella aloitetut hankkeet saavat jatkoa Belgian kaudella. Niin että Troikka on yhdessä vastuussa yleisten asioiden neuvostossa yksimielisesti hyväksymästään ohjelmasta tasan kuusi kuukautta sitten. Haluaisin jakaa esitykseni kahteen laajempaan kokonaisuuteen, josta ensimmäinen käsittelee sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä, lanseeraamista – Tämä on ehkä strategisesti yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista EU-ssa ja sen tulevaisuuden kannalta, samoin Espanjan puheenjohtaja neuvostossa. Tämä asia varmasti kiinnostaa tätä sisämarkkinavaliokuntaa ja tietenkin Euroopan komissiota. Ja toiseksi Puhun erilaisista aloitteista, konkreettisemmista sellaisista, joiden osalta on tehty töitä viime kuukausina. Ja joista, joissa sekä neuvosto että parlamentti ovat yhdessä tehneet töitä, koska olemme yhteislainsäätäjinä EU-ssa sen jälkeen, kun komissio on tehnyt aloitteen jostakin asiasta. Esitykseni aluksi haluaisin puhua horisontaalikysymyksistä ja sisämarkkinoiden uudelleen Ja haluaisin todeta, että tällä asialla on ollut Espanjan puheenjohtajakaudella keskeinen rooli ja kilpailukyky neuvoston kokouksissa ja sisämarkkina asiakokouksessa olemme käsitelleet tätä todella laajasti. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan saada Euroopan talous elpymään ja oikeilla toimilla tähän voidaan päästä. Me voimme näin päästä kestävään elpymiseen. Joitakin päiviä sitten neuvoston kokouksessa – kun täällä samaan aikaan parlamentti keskustelee Van Rompuyn kanssa 17.6. Laadittiin siis päätelmät koskien eurooppalaisia yhtenäismarkkinoita ja otettiin jälleen askel eteenpäin. Laatimalla monia aloitteita. Ja nämä aloitteet näkyvät hyvin laajasti ja kattavasti Mario Montin uudessa kertomuksessa, joka koskee yhtenäismarkkinastrategiaa. joka 9.5. esiteltiin komission puheenjohtaja Barrosolle. Komissio aikoo tehdä ehdotuksia niin, että lähdetään kehittämään Montin kertomusta ensi syksynä. Ja neuvoston tai Euroopan neuvoston tulee käsitellä asiaa joulukuussa. Sisämarkkinat ja niihin liittyvät kysymykset ovat olennaisena osana niin kutsuttua EU 2020 strategiaa tulevalle vuosikymmenelle. Ja tämä on auttanut siinä, että komission aloitteesta tässä Mario Montin kertomuksessa ja neuvoston johtamana näiden kuuden kuukauden aikana ja samoin asiassa on päästy eteenpäin parlamentin panoksen ansiosta, joka on lähtenyt mukaan tähän aloitteeseen. Ja kuten tiedätte, kilpailukykyneuvosto on kahteen otteeseen tällä kaudella kutsunut Mario Montin selittämään, mistä Tämä kertomus juontaa juurensa ja heti kertomuksen laatimisen jälkeen hänet kutsuttiin uudelleen. Se oli juuri se päivä, kun minä kävin täällä. Ja tuolloin kokoonnuimme epävirallisesti kaikkien sisämarkkinoista ja kilpailusta vastaavien ministerin kanssa ja tapaaminen professori Montin kanssa oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja se, mitä me puheenjohtajakaudellamme olemme tehneet, oli, että jatkoimme jo Ruotsin puheenjohtajakaudella aloitettuja kokouksia tällaisen tiimoilta niin, että lisäsimme tähän tiettyä strategista painotusta. Ja halusimme Montin mukaan näihin keskusteluihin, koska olimme sitä mieltä, että tästä kertomuksesta tulee tulevissa töissä EU:ssa todellinen viite kohta. Te tiedätte, että puheenjohtaja tai puheenjohtajanne Malcolm Harbour, tiedätte, että sisämarkkinoista on tullut EU:ssa keskeinen strateginen asia. Ja se on yksi niistä tärkeistä asioista, joihin Espanja on kautensa aikana vaikuttanut. Ja muistuttaisin, että kun tapasimme Montin ensi kertaa ja samoin toisella kerralla Malcolm Harbour ja Tajani ja Barnier olivat paikalla. Hekin ovat merkittäviä toimijoita komissiosta näissä kysymyksissä. Keskustelussa, jota käytiin, korostui se rooli, joka sisämarkkinoilla on oltava tässä nykyisessä kriisitilanteessa. Sisämarkkinat ovat olennainen väline, jonka avulla voidaan päästä eroon kilpailusta, ne, kriisistä niin, että parannetaan kilpailua, vähennetään kaupan esteitä. Ja kannetaan korsi kekoon tässä talouden elpymisessä, josta on tullut Euroopan unionin tärkein toiminnan este. Ja se oli sitä myös Espanjan puheenjohtajakaudella neuvostossa. Ja kun meillä oli tämä lounastapaaminen Montin kanssa, niin Barnier totesi, että että sisämarkkinoiden eri elementtien täysimääräinen käyttö, esimerkiksi palveludirektiivin soveltaminen täysin, merkitsisi EUlle selkeätä BKTn kasvua ja samoin työllisyyden kasvua kun katsoo, mitä sisämarkkinoilla on tapahtunut. Ja Barnier puhui siis myös palveludirektiivistä, johon palaan myöhemmin. Pohdinnat näinä kuukausina, jotka siis ovat olleet hyvin strategisia taloudellisesti ja poliittisesti. Johtavat ja saavat meidät ajattelemaan, että pelkästään tiukan alakohtaiset toimet eivät ole riittäviä, jotta sisämarkkinat pääsisivät kunnolla toimimaan ja jotta saadaan aikaan voimakasta poliittista ja taloudellista kasvua ja päästään eroon tietystä esteistä tai pullonkauloista, joita sisämarkkinoilla todellakin on. Ja niistä täytyy tietysti päästä eroon oikeanlaisilla poli- politiikoilla, erityisesti teollisuudessa, ympäristöpolitiikassa, verokoordinaatiossa. Ja ennen kaikkea meidän täytyy käsitellä kaikilta osin sisämarkkinoiden syventämistä niin, että tutkitaan myös yhtenäismarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta. Samoin viitattiin, äh, tai viittasin jo palveluihin, mutta myös digitaaliseen maailmaan. Haluan muistuttaa, että komission ehdotusneuvostolle äh, eurooppalaisesta digitaaliagendasta hyväksyttiin 17. kesäkuuta. Aivan samoin kuin yksi lippulaiva-aloitteista, jotka käynnistetään vielä tänä vuonna. Niitä on seitsemän konkreettista politiikka-aluetta, jotka ovat käytännön läheinen, konkreettinen lähestymistapa. Haber viittasi jo tähän ja, jotka liittyvät siis tähän 2020 strategiaan. Haluaisin viitata ainoastaan Montin kertomukseen, mutta myös niihin ajatuksiin, joita parlamentti on esittänyt sisämarkkinoista. Esimerkiksi Grechin mietintö siitä, kuinka sisämarkkinat saadaan kuluttajien ja kansalaisten käsille – kansalaisten täytyy löytää tietty arvo sisämarkkinoista, sen, tai sisämarkkinoiden tulee parantaa ihmisten elämän laatua. Ja tämä olikin juuri tärkeä painopistealue Espanjan puheenjohtajakaudella, eli että lähennetään Eurooppa, Euroopan unionin politiikkoja kansalaisiin. Sitten haluaisin seuraavaksi viitata Lamasuurin vuoden 2008 kertomuksen, joka sekin liittyy kuluttajiin ja oikeudellisen kehykseen ja sisämarkkinoihin. Tässä erilaisia poliittisia ja strategisia näkemyksiä toimielimistä ja erityisesti neuvostosta. Vielä aivan pikaisesti haluaisin viitata joihinkin konkreettisiin asioihin – jotka olivat mielenkiinnon kohteena neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa aivan mahdollisimman pikaisesti käy näitä läpi ja sen jälkeen, jos haluatte, niin voitte palata vielä niistä joihinkin. Aluksi, kuten jo totesin, haluaisin palata palveludirektiiviin palvelut ovat 60-70 prosenttia EUn BKT ja yli 60 prosenttia työllisyydestä, joten kyseessä on elintärkeä ala, mutta jonka tiellä on ollut sisäisiä esteitä ja pullonkauloja, jotka ovat estäneet palvelumarkkinoiden potentiaalin käyttöä siinä, että saadaan aikaan parempia, laadukkaampia työpaikkoja kuluttajien edun mukaisesti. Ja rakenneuudistukset tältä osin ovat olleet EUn historian tärkeimpiä. Nyt kun puhumme EU 2020 ja rakenneuudistuksista, niin palveludirektiivin uudistus on äärimmäisen tärkeä. Jo viime vuonna määräaika kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisessä meni umpeen, mutta jotkin jäsenvaltiot eivät edelleenkään ole sitä täysimääräisesti tehnyt. Ja kilpailukykyneuvostossa on usein viitattu siihen, kuinka olennaista on todella siirtää palveludirektiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuten tiedätte, Asesta on tehty kahden välistä arviointia tai vastavuoroista arviointia. Ja tämä on tärkeää, jotta hyvät käytänteet saataisiin käyttöön jäsenvaltioissa. Ja näin todella päästäisiin käytännön tasolla täysimääräisesti soveltamaan direktiiviä. Toivottavasti joulukuussa komissiolta saadaan tiedonanto neuvostolle ja parlamentille, aivan kuten direktiivin 39 artiklassa todetaan. Sitten toinen tärkeä direktiivi, olennainen direktiivi nykykriisissä, ja joka on siis erityisen tärkeä PK-yrityksille, on maksuviivästymisiin puuttuminen eri kaupallisissa toimissa. Tiedämme, että maksuvaikeudet aiheuttavat suuria ongelmia monille yrityksille ja monilla Euroopan yrityksillä on myös vaikeuksia saada luottoa niin siinäkin valossa tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Ja maksuviivästykset voivat joskus johtaa jopa yrityksen sulkemiseen. Ja me olemme todenneet, että maksuviivästymisiin puuttuminen on yksi painopistealueistamme. Ja se on ollut sitä meidän kaudellamme. On välttämätöntä, että toimielimet yhdessä saavat sopimuksen aikaan, että ne kokoontuvat ja keskustelevat asiasta ja todella saavat aikaan lopullisen sopimuksen. Ja parlamentin on edelleen hyväksyttävä, ja haluaisinkin viitata siihen nyt tässä puheessani, mandaatin, jotta kolmikantaneuvottelut komission ja neuvoston kanssa voisivat alkaa. Ja neuvostossa odotamme edelleen päivämäärää siitä, milloin parlamentti olisi valmis aloittamaan nämä neuvottelut. Tämä olisi hyvin tärkeää. Parlamentin tulisi tehdä tämä päätös ja tätä kautta pääsisimme sitten tähän lainsäädäntökeskusteluun, joka koskisi siis maksuviivästyksiä. Tähän mennessä tämä on ollut vain, eh, ei pelkästään ehdotus, vaan siitä on tullut todella juridinen, juridista todellisuutta. Tämä on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus ja teknisesti siinä on monia ulottuvuuksia ja siihen täytyy todella tarttua. Toivottavasti todella aivan välittömästi pääsisimme tähän kolmikanta neuvotteluihin parlamentin kanssa. Sitten mitä tulee tekijänoikeuksiin, teollisiin tekijänoikeuksiin, on eri asiakokonaisuuksia, joita komissio käsittelee silmällä pitäen tulevaa sääntelyä, esimerkiksi tuoteväärännykset Tuoteväärennykset ovat yksi kaikkein haitallisimpia asioita, mitä tulee innovatiivisten yritysten kasvulle, mutta myös kansalaisten terveydelle. Kilpailukykyneuvosto hyväksyi ensimmäinen kolmatta asiakirjan komission aloitteesta, jossa tuodaan esiin neuvoston kanta tuoteväärännöksiä vastaan. Ja mitä tulee todella teollisia tekijän oikeuksiin, niin olen tyytyväinen voidessani sanoa, että mm, tässä on päästy jo hyvin liikkeelle ja odotamme komission tiedonantoa näistä kysymyksistä. Meillä on akta, sopimus, joka koskee tuoteväärännyksiä ja näidenkin, tai tämänkin osalta on päästy neuvotteluissa eteenpäin tällä kaudella. Sitten mitä tulee patenttijärjestelmään, tästäkin on keskusteltu komission kanssa. Ja olisi tärkeää, että saisimme yhteisön patenttijärjestelmän aikaan, jotta voitaisiin vahvistaa tuotantomme laatua ja oikeusvarmuutta yrityksessä Tämä on pk-yrityksille äärimmäisen tärkeää. Ja tämä olisi EUn kannalta tärkeä väline kilpailuasioissa. Espanja puheenjohtaja maana toivoo, että juridisesti ja kielellisesti voidaan löytää sopiva ratkaisu sillä, että voitaisiin saada yhteiset patenttisäännöt, eurooppalainen yhtenäinen patenttijärjestelmä aikaiseksi. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa neljättä sisämarkkinoihin liittyvää asiakokonaisuutta, eli kuluttajan suojaa. Direktiiviehdotus kuluttajien oikeuksista on tällainen. Kilpailukykyneuvosto, joka pidettiin 25. toukokuuta, kävi keskustelua tästä aiheesta ja keskustelu olikin hyvin rikasta sekä sisällöllisesti että poliittisesti ja suuri enemmistö kääntyi tavallaan parlamentin kannattavan kannattamaan suuntaan, eli sekä harmonisaation suuntaan. Mutta jos jätetään nyt, tai siis ymmärrettiin, että ei haluta maksimi harmonisointia, koska se ei ole kovinkaan käytännön lähen ratkaisu. Ja näyttää siltä, että on mahdollista päästä sopuun parlamentin kanssa tästä asiasta. Teksti, jonka neuvosto on nyt saanut aikaiseksi. Se saatetaan neuvoston työryhmän käsiteltäväksi huomenna 24. kesäkuuta. Tämä on ehdotus, joka on valmisteltu yhdessä Belgian hallituksen kanssa, joka jatkaa puheenjohtajavaltiona, jotta pääsisimme toimielinten väliseen sopimukseen tämän vuoden loppuun mennessä. Ja näin todella toivomme, että voisimme siihen päästä. Aivan lopuksi haluaisin viitata vielä tekstiilituotteisiin liittyvään asetuksen. Tässäkin asiassa odotamme Euroopan parlamentin mandaattia sille, että voimme lähteä työstämään asioita. Ja uskon, että tämä saattaisi yhteen langat näistä konkreettisista asioista sisämarkkinoiden osalta ja siitä, miten on, tai missä asioissa on tehty Espanjan puheenjohtajakaudella yhteistyötä toimielinten välillä, joten hyvät naiset ja herrat, haluaisin lopuksi todeta, olemme tilanteessa, jossa talouskriisi johtaa siihen, että me todella nyt lähdemme entistä pikaisemmin toteuttamaan yhtenäismarkkinoita mahdollisimman laajamittaisesti. Tämä luo tällaisen paradoksaalista kyllä positiivisen kannustimen ja kolmen toimielimen on löydettävä yhteinen sävel ja käyttää hyväkseen tämä mahdollisuus siinä, että tämä kriisi käytetään siihen, että syvennetään EUn integraatiota myös sisämarkkinoille. Kiitoksia. Suurkiitokset tästä hyvin kattavasta esityksestä. Ja se työ, jota te olette tehneet valiokunnan kanssa, se on ollut tärkeää ja kuten sanoitte, niin edistystä on tapahtunut ja me tulemme esittämään teille kysymyksiä Roa Weiler. Äh, hän hakee nyt mandaattia, jota valiokunnalta pyydetään huomenna, mutta hän puhuu tästä koordinaattorien kanssa huomenna. Mutta ainoa toinen asia, Roa Weisgerber varmaan tulee puhumaan näistä äh, mittausvälinedirektiiviasioista. Me olemme päässeet neuvotteluissa aika lailla lähelle, mutta tällä hetkellä olemme muutaman sanan päässä sopimuksesta, mutta hänellä on neuvottelumandaatti, eli katsotaan mikä teidän vastauksenne tähän on. Me emme ole vielä luopuneet toivosta. Joka tapauksessa annan nyt sitten puheenvuoroja kollegoille Busoi, Vernio, Weiler ja Filides Onko joku muu vielä, joku haluaisi puheenvuoron? Eli ensimmäinen senar Christian Busoi. În primul rând vreau să mă alătur și eu uh, cuvântului dumneavoastră de felicitare pentru Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Espanjan Espanjan puheenjohtaja koska mielestäni yhteistyö parlamentin kanssa on ollut äärimmäisen hyvää viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ja erityisesti viestintä meidän valiokuntamme on ollut äärimmäisen hyvää. Sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä EUn saavutuksista ja uskon, että sisämarkkinoiden parempi toiminta voi tuoda mukanaan lisäarvoa esimerkiksi kun taistellaan talouskriisiä vastaan. Näin voimme auttaa monia yrityksiä selviämään kriisistä. Te puhuitte Montin kertomuksesta ja ymmärsimme kyllä, että töitä vielä riittää, jotta sisämarkkinat saadaan todella toimimaan. Palveludirektiivin lisäksi, joka on hyvin tärkeä meille, on toinen direktiivi, jota pitäisi alkaa soveltaa hyvin pikaisesti, johon liittyy vielä ongelmia, eli ammattikoulutusta liittyvä direktiivi. Tämän osalta meidän tulisi ponnistella entistä voimakkaammin ja tähän pyrimmekin. Tiedän, että tekstiilituotteista tai metrologiasta tai rakennusmateriaaleista ei ollut helppoa päästä sopimukseen, mutta neuvosto oli tässä hyvin rakentava ja tämä on tärkeää. Toivon koko sydämestäni, että löydämme ratkaisun maksuviivästyksiin, koska tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja tämä varmasti auttaisi yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, pääsemään eteenpäin. Ja vielä lopuksi terveyspolitiikasta. Haluaisin onnitella teitä rajat ylittävästä terveydenhuollosta, koska tämä oli yksi puheenjohtajakautenne merkittävimmistä saavutuksista. Onneksi olkoon. Thank you very much. Uh, Bernadette Kiitos sitten Vernio varapuheenjohtaja valiokunnassamme. monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin toista mitä sanoin. En ole samasta ryhmästä kuin Bussoi, mutta hän totesi asioita, joita minäkin haluaisin korostaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Espanjan puheenjohtajavaltiota ja onnitella sitä. Ja kahdestakin syystä, kuten Bussoi totesi, hyvin harvoin on meillä ollut näin tiheään yhteyksiä parlamentin kanssa ja ministeriöiden välillä Espanjasta ja te myöskin kävitte erittäin usein tällä sisämarkkinavaliokunnassa. Aivan oikein totesitte, että sisämarkkinat ja niiden uudelleen käynnistäminen on todella perustavanlaatuinen asia, varsinkin nyt. Haluaisin myös kiittää teitä siitä, että nyt on käynnissä hyvin vaikea aika ja olette ikään kuin onnistunut viemään eteenpäin Lissabonin ohjelmaa, sillä olette ensimmäinen puheenjohtajakausi nyt tämän kahden ja puolen vuoden presidenttiyden aikana. Ja kaikki on näyttänyt menevän oikein hyvin ja olette kyenneet toimimaan hyvin, vaikka tilanne ei olekaan ollut helppo. Haluaisin ottaa esille kaksi kysymystä. Puhuitte siitä, miten palveludirektiiviä pitäisi transponoida hyvin, että se on perustavanlaatuista. Olen samaa mieltä siinä, että me olemme saaneet hyvää edistystä aikaiseksi jo nyt. Ja toistaisin sen, mitä edustaja Bussoi totesi sillä tämä liittyy myös äh, ammattipätevyyksen, mm, ammattipätevyyksiin, äh, teollisuuspolitiikka, eurooppalainen tutkimuspolitiikka, kaikki nämä kulkevat käsi kädessä ja te puhuitte myös koulutuksesta. Olen huomannut, että olette viime aikoina käynnistäneet suuren koulutukseen, nuorten koulutukseen liittyvän ohjelman. Meillä on hyvin paljon nuorisotyöttömyyttä ja minun mielestäni on tärkeää käydä juuri tätä pohdintaa, eh, jota olette myös maan sisällä käynyt, käydä sitä Euroopan unionissa ja tarkastella, eh, millä tavalla sillä voidaan vaikuttaa. Tietysti työmaa on valtava, mutta olette tehnyt hyvin, kun olette aloittanut tämän keskustelun. Ja lisäksi olette käynnistäneet, vaikka tietysti voitaisiin vielä mennä pidemmällekin, rajoja ylittävän potilaiden hoidon direktiivin. Ja tämä on ollut erittäin hyvä asia. Ja tekstissä on selkeästi otettu esille tämä kohta 1183, joka antaa selkeät edut potilaille ja samalla tarjoaa sosiaalista suojelua kaikille, mikä on erityisen tärkeää. Lopuksi vielä kuluttajasuojasta haluaisin myös todeta, että olemme saaneet aikaiseksi todellista politiikkaa Yhdysvaltojen kanssa, aivan kuten viime viikolla totesitte Palmassa. Ja toivottavasti Kiinakin saadaan pikkuhiljaa mukaan. Toivottavasti kaikki tämän voitte sitten välittää Belgialle seuraavassa neuvostossa, joka on myöskin ottanut mukaan sosiaalinen sanan sisämarkkinoille, mikä on myös erityisen tärkeä osa sisämarkkinoita. Uh, uh, ja sitten Rova Weiler. Ja, überall ist ein anderer Knopf. <laughs> Ja, ähm. Niin, aluksi minäkin haluaisin osaltani kiittää tästä viimeisestä esityksestänne valiokunnassa. Tämä oli oikein hyvä piste iin päälle sille, että kävimme vielä kerran läpi sitä, mikä on onnistunut. Mutta meidän pitäisi ehkä katsoa myös lyhyesti vielä sitä, missä ei onnistuttu. Tämä oli tietenkin teille hankala, koska olitte uudessa asemassa ensimmäisenä puheenjohtajavaltiona Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua. Ja me puutuimme ensimmäistä kertaa tällaisen suuren asiakokonaisuuteen kuin maksuviivästykset ovat järjestämme kuulemistilaisuuden. Ja ehkä tämä nyt johtuu tästä asiakokonaisuudesta tai menettelytavoista. Jos ryhmät esittävät viisi eri kantaa samasta asiasta. Tilanne on tietenkin hieman hankala. Ja haluaisin vielä puuttua tähän viimeiseen hieman hankalan kohtaan eh, tästä maksuviivästymisasiasta. Me olisimme toivoneet johdonmukaisempaa, rohkeampaa, pikaisempaa lähestymistapaa täällä valiokunnassa, parlamentissa sovimme viidestä kompromissista, vaikka turbulenssia olikin, ja toivomme, että neuvostossa olisi käynyt samoin, mutta valitettavasti näin ei käynyt. Tämä ei varmastikaan liity teidän puheenjohtajakauteenne, vaan sanon tämän selkeästi siihen, että 27 jäsenvaltion joukossa on edelleen monia, jotka eivät halua tällaista lainsäädäntöä ja e- eivätkä näin tehneet sellaista yhteistyötä kuin tämä asia olisi vaatinut. Joten kaiken kaikkiaan onnistuitte mielestämme varsin hyvin. Ja se, että maksuviivästyksistä ei ole vielä päästy sopuun, ei varmastikaan johdu siis teistä, vaan moninaisista eri eduista, joita 27 jäsenvaltiossa on. Nyt toivon, että huomenna pääsemme pikaisesti sopuun niin, että asiaa ei tarvitse enää lykätä, koska asianomaiset eli PK-yritykset odottavat meiltä ratkaisua. Well, thank you very much, Barbara. Kiitokset Barbara Weilerille ja myöskin valiokuntaa haluaa tehdä selväksi sen, että se johtajuus, jota tässä asiassa on osoitettu, sitä me arvostamme ja toivon mukaan tämän kuukauden aikana tässä päästään eteenpäin. Toivotamme parasta mahdollista onnea teille ja meille. Ja viimeinen puhuja on Trianda Filides ja sitten sen jälkeen valtiosihteeri vastaa ja sitten ehkä vielä otetaan muutama lisäkysymys. Kiitos. Haluaisin kiittää ministeriä siitä esitelmästä, jonka hän piti meille puheenjohtajakauden työstä. Pari kolme kommenttia. Ensinnäkin kuluttajan suoja. Olen iloinen siitä, että nyt on päädytty neuvostossa yhteiseen kantaan ja toivon, että tämä myöskin auttaa meidän keskusteluja aiheesta. Sitten mitä tulee pk-yritysten tukemisesta, minulla on sellainen vaikutus, että Espanja puheenjohtajamaana ei onnistunut pk-yritysten tukemisessa riittävästi tässä keskityttiin pankkijärjestelmään ja siinä olisin toivonut, että olisi ponnistellut enemmän pk-yritysten suhteen. Ja sitten mitä tulee palveludirektiiviin, Haluaisin kysyä, miten te arvioitte näitä vaikeuksia, joita oli tässä näissä lainsäädännöllisissä puitteissa, äh, kun jäsenvaltiot äh, täytäntöönpanevat tätä direktiiviä ja sitten tulee eteen vaikeuksia. Ja lopuksi muistan, että viimeksi kun olitte valiokunnassamme, me puhuimme siitä, että kehittää näitä rajat ylittäviä vaihtoja ja rajat ylittävää kauppaa tulisi edistää ja viittasitte siihen, että tulisi kehittää jonkinlainen uusi status näihin kauppa-asioihin. Haluaisin tietää, onko tässä asiassa menty yhtään eteenpäin? Uh, uh, no niin, valtiosihteeri, ehkä voisit voitte vastata näihin neljään kysymykseen, jotka tähän mennessä on esitetty. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin viitata eräsen asian, jonka otti esille, tai ottivat esille kaksi jäsentä. Ensinnäkin maksu viivästykset, maksuvaikeudet Busoi Bushoi ja Weiler viittasivat molemmat tähän asiaan. Maksuviivästysdirektiivi on äärimmäisen laaja merkityksinen. Ja mitä tulee pk-yrityksiin, Ja tähän liittyykin se, mitä herra Trianta Filides sanoi pk-yritysten merkityksestä, niin tämä asia on elintärkeä pk-yrityksille, koska niiden joidenkin olemassaolo riippuu tästä. Ja kriisin aikaan tästä voi tulla todellinen noidan kehä tai pullonkaula – joka johtaa jopa yritysten lopettamiseen mukana, tai tätä voivat koske, koskea julkinen sektori, sillä on tietty oma vastuunsa, mutta se pystyy ehkä jo jollakin tavoin myös lieventämään vaikutuksia oikealla sääntelyllä. Ja koska meillä on yhtenäismarkkinat EU:ssa on lukuisia rajat ylittäviä kauppatapahtumia, niin tämä on todella Euroopan laajuinen asia. Ja tämä voi olla osittain asia, joka antaa lisää legitiimiyttä kansalaisten silmillä, jos, silmissä, jos tähän kauppa transaktioihin ja maksuviivästytymisiin voidaan oikealla tavalla puuttua. Tällä hetkellä parlamentissa ja neuvostossa on tämän asian tiimoilta joitakin ongelmia, mutta ei substanssivaikeuksia. Lähinnä menetyks, mene, menettelytapaan liittyviä ongelmia. Ja siksi totesinkin, että olisi hyvin, hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti tekisi mandaattia koskevan päätöksen, jotta kolmikantaneuvottelut saataisiin alkuun. Ja Weilerin huomiot rauhoittivatkin minua hieman tältä osin. Joissakin harvoissa kohdissa tästä direktiivistä on näkemyseroja. En usko kuitenkaan, että näkemyserot koskisivat sellaisia ongelmia, joista ei millään voitaisi päästä yli neuvoston ja parlamentin välillä. Esimerkiksi neuvotteluajanjakso osapuolten välillä tai julkisen tahon suorittamat maksut – tai viivästyskorko, nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joissa me todella odotamme sopimusta ilman, että pitäisi lähteä mihinkään pitkään lainsäätämishankkeeseen. Ja siksi on toivottavaa, että sopuun päästäisiin nyt, kun meillä siihen olisi mahdollisuus mahdollisimman nopeasti. Meidän kautta on jäljellä vielä muutama päivä ja me teemme tiivistä työtä. Voin teille vakuuttaa kyllä sen, jotta Euroopan parlamentin kanssa päästään sopuun ja näin päästäisiin muodollisempiin neuvotteluihin. Toisaalta monet teistä viittasivat yleisemmin sisämarkkinoihin, esimerkiksi Bushoi, samoin Vernio, He molemmat puhuivat sisämarkkinoista sen laajemmassa merkityksessä. Ja Molemmat heistä viittasivat tähän hyvin tärkeän asiaan, eli työntekijöiden ja ammattilaisten koulutukseen. Eli sekä ammattipätevyydet että nuorten koulutus ovat tulleet entistä tärkeämmiksi myös poliittisesti. Ja ne ovat EU 2020 strategian keskiössä esimerkiksi sen osalta, kuinka nuoret voivat työllistyä. Ja tässä hyvin tärkeä asia on myös liikkuvuus, ammattiliikkuvuus, ammatillinen liikkuvuus. Tämä on sisämarkkinoiden kannalta tärkeää eli että tuotantotekijät menevät sinne, mistä heistä, heistä on eniten hyötyä. Että he liikkuvat markkinoilla mahdollisimman tehokkaasti ja että tietyn alan ammattilaiset voivat löytää työpaikan juuri siellä, missä heitä tarvitaan. Olen yhtä mieltä Buson ja Vernion kanssa siitä, mitä he sanoivat sisämarkkinoista. markkinoista. Meidän tulisi lähentää näitä ammattipätevyyskysymyksiä mahdollisimman hyvin Euroopassa, jotta voitaisiin edesauttaa ammatti-ihmisten ja samoin palveluiden liikkuvuutta Euroopan laidalta toiselle. Strategisesti tärkeä tehtävä EU:ssa tulevan kymmenen vuoden aikana on koulutus ja ammattikoulutus – juuri siinä, että saadaan aikaan pätevää työvoimaa ja työpaikkoja, niin se on kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Me emme voi olla kilpailukykyisiä, jos murennamme koulutusta, ammattipätevyyksiä tai työpaikkoja, tai jos murennamme palkkatasoa. Me tarvitsemme tai meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota nuoriin, koska he ovat kaikkein heikoimmassa asemassa tällä hetkellä. Tämä ammatti- ja työliikkuvuus täytyy saada unionin strategiseksi painopisteeksi. Ja toistan, olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Monet teistä viittasivat kuten myös Busoi ja Vernon, viittasivat yhteen tärkeimmistä kysymyksistä, joihin Espanjan puheenjohtajakaudellaan neuvostossa kiinnittänyt huomiota, eli tähän, puhutte tästä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Voimme olla tyytyväisiä, koska 7 kuudetta EPSKossa päästiin tästä direktiivistä sopuun. Ja muistutaisin, että tämä oli varsin jäissä, mutta asiassa päästiin tästä pattitilanteesta etoon, eh, eroon. Näin halutaan taata laadukasta terveydenhuoltoa ja taata oikeanlainen rahoitus jäsenmaiden terveydenhuollolle. Kiitän teitä onnitteluistanne Espanjan puheenjohtajakaudelle tässä kysymyksessä. Tämä on yksi tärkeitä asioita, joissa onnistuimme toimielimissä viime kuukausina. Ja lopuksi Haluaisin vielä palata palveludirektiiviin. Trienta Filides ja Busoi puhuivat tästä. Ja minulta kysyttiin sen soveltamisesta enemmässä tai vähemmässä määrin EU:ssa ja sen vaikutuksista. En usko, että tämä on direktiivi, jota on helppoa soveltaa, mutta se on äärimmäisen välttämätön direktiivi. Sen toteuttaminen ei todella ole helppoa, koska sen juridiset näkökohdat ovat niin monimutkaisia ja niitä täytyy tehostaa useissa jäsenvaltioissa. Totesin, että rakenneuudistuksellisesti Tämä kysymys on äärimmäisen merkittävä myös talouden elvyttämisessä. Mutta tämä on myös sellainen direktiivi, johon vaaditaan paikallishallintojen ja viranomaisten panostusta. Tunnustan, että tai sanoisin, että Espanja on siirtänyt tämän määräajassa osaksi omaa lainsäädäntöään, eli vuoden 2009 loppuun mennessä me olemme hajautetun no, hallinnon no, maa ja maakunnissa ja paikallistasolla direktiiviä on pitänyt soveltaa. Ja on totta, että tähän liittyy vielä juridisia ongelmia – siinä, että kaikilla aluetasoilla tätä todella saadaan täysimääräisesti sovellettua, joten siksi uskon, että tarvitaan todellista toimielinten eri tasojen välistä yhteistyötä jäsenvaltioissa, jotta tämä toimisi hyvin. Pelkkää keskushallinnon tekemä työ ei riitä, koska jos alue ja paikallista tasoa ei saada tähän mukaan, niin tämä jää lapsipuolen asemaan. Tähän liittyy byrokraattisia ongelmia, mutta niistä täytyy päästä eroon, jotta päästään todella hyvään tulokseen. Eli siihen, että saadaan mahdollisimman laajaa vapauttamista palveluiden osalta aikaan. Ja että tästä alasta tulee myös entistä kilpailukykyisempiä EU:ssa. Puhun joistakin konkreettisemmista kysymyksistä, joihin tekin palasitte. Ehkä ensin voisin viitata siihen, mitä Harbour sanoi metrologiasta. No. Toivottavasti tämä asiakokonaisuus saadaan vietyä päätökseen Belgian puheenjohtajakaudella – tähän on liittynyt joitakin ongelmia. Olemme päässeet tässä kuitenkin hyvin eteenpäin. Enää hyvin harvoja kohtia on ratkaisematta ja toivottavasti näemme tämän saatettavan loppuun Belgian puheenjohtajakaudella. Tätä työstetään siis puheenjohtaja Troikassa. Me jaamme kolmen maan kesken puolentoista vuoden aikana neuvostossa tämän ohjelmamme ja siksi tämän asian päättäminen olisi tärkeää. Ja samoin haluaisin jatkaa siitä, mitä Vernio sanoi, kun hän viittasi Palman de Majorkalla pidettyyn kokoukseen tai seminaarin, joka koski tuoteturvallisuutta. Tämä pidettiin aivan hiljattain joitakin päiviä sitten. Se oli äärimmäisen tärkeä seminaaria, Haluaisinkin kiittää siitä, että jotkin teistä olivat paikalla. Paikalla oli hyvin monia EU-valtuuskuntia, mutta myös muista OECD-maista oli valtuuskuntia paikalla. Ja varmasti pääsemme tässä asiassa nyt eteenpäin. Tämä oli äärimmäisen tärkeää siinä, että tuoteturvallisuutta voidaan nyt parantaa. eri sidosryhmät näyttävät olevan valmiita uudistamaan tuoteturvallisuusdirektiiviä, samoin tehostamaan tullien ja sisämarkkinoiden viranomaisten toimintaa, jotta voidaan taata sisämarkkinoiden kuluttajien turvallisuus. Ja hyvin tärkeää on se, että saamme kaikilta osin kuluttajien luottamuksen osaksemme. Samoin uskon, että tässä seminaarissa tuotiin esiin sisämarkkinoiden ulkoinen ulottuvuus, aivan kuten Montin kertomus tekee varsin laajasti. Se on turvallisuudessa hyvin tärkeä, koska ei pelkästään EUn sisällä, vaan myös muiden maiden kanssa, joiden kanssa käydään kauppaa. Me olemme hyvin tärkeä kauppakumppani, niin tämä kaltainen ulkoinen ulottuvuus on äärimmäisen merkittävä. Uskon, että nyt olen käsitellyt teidän esiin ottamanne kysymykset. Olen tyytyväinen siihen, että olette arvostaneet Espanjan puheenjohtajakauden ponnistuksia, mutta myös muiden 26 kollegan ponnistuksia kaudellamme. Me olemme tehneet töitä todella tiiviinä rintamana. Ja kaikki toimielimet tekivät yhtä mieltä, tekivät yhtä yhteistyötä ja silloin kun yhteistyö on hyvää, niin se näkyy ja yhteistyö teidän kanssanne ja valiokuntanne kanssa oli äärimmäisen hyvää. Suurkiitokset, hyvä valtiosihteeri, näistä kattavista vastauksista ja Roa Weiler palaa asiaan huomenna. Rouva Turunen tuli saliin viime tingassa ja lupasin hänelle lyhyen kysymysmahdollisuuden. Ja, äh, toivoin, että ehkä olisitte halunneet kertoa tästä sisämarkkinafoorumista mutta no, Espanja haluaisi ehkä olla tässä mukana, eli ehkä voisitte kertoa valtiosihteerille hieman, mitä olette tämän asian tiimoilla tehneet. Panie przewodniczący, ale jeszcze raz dołączając się do tych, którzy gratulowali Hiszpanii e, tej prezydencji. Kiitoksia. Aluksi haluaisin yhden e, niihin, jotka onnittelevat Espanjaa. Espanja on maa, jossa Euroopan unionin johtoasema on todella selvästi esillä. Ja EU:ssa yhä useammat opiskelevat espanjaa. Tämä on osoitus mielenkiinnosta latinalaista Amerikkaa kohtaan, mutta ennen kaikkea Espanjaa kohtaan. Toivottavasti puheenjohtajakautenne jälkeenkin teillä on samanlaisia Eurooppa-mielisiä näkemyksiä kuin tähänkin asti, kuten täällä parlamentissa edustajillanne on, niin että saadaan paljon eurooppalaisia toimia aikaan. On hyvä, että puhuitte liikkuvuudesta. Tämän edessä on vielä paljon esteitä, joista täytyy päästä eroon. Ja liikkuvuudesta rangaistaan Euroopassa. Emme pysty siirtämään esimerkiksi puhelinnumeroitamme toiseen maahan ja verkkoveron ovat korkeita. Tämä näkyy lomilla erityisesti. Eli on hyvin monia kysymyksiä, jos ongelmia on esimerkiksi äh, matkustajien oikeuksissa. Toivottavasti Espanja on jatkossakin EU:ssa näin johtavassa roolissa. Totesitte, että paikallistasot eivät aina toimi lainsäätäjinä vakavasti. Meidän täytyy kuitenkin saavuttaa myös heidät, jotta kokonaisuus toimisi. Ja kun tähän päästään, voidaan päästä eteenpäin, mutta meidän täytyy ensinnäkin viestiä siitä, mitä toivomme. Meidän täytyy kääntyä tässä ihmisten puoleen. Ja siksi täällä sisämarkkinavaliokunnassa haluaisimme tällaisen foorumin aikaan. Toivottavasti äh, tekin pääsette mukaan. Ensimmäinen kokous pidetään Belgian puheenjohtajakaudella ja seuraavaksi sitten Unkarin puheenjohtajat ovat tässä mukana sekä parlamentin neuvosto että komissio sekä muitakin sidosryhmiä. Ja haluaisin käyttää nyt tilaisuuden hyväkseni ja kertoa teille, että meillä on ollut nyt ensimmäinen valmistelukokous ja foorumi käynnistyy sitten varsinaisesti marraskuussa well, I was thought Mrs. Chun uh, would like just the opportunity. Niin, ajattelin vain, että Rouva Tuun halusi tässä viimeisen mahdollisuuden kertoa. Ehkä haluatte kuitenkin vastata tähän. Muussa tapauksessa sitten siirrymme eteenpäin. Bien, pues, muchas gracias, señora Kiitoksia, Hohenstein. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Samastuin siihen todella laajasti ja teillä oli hyvin myönteinen näkemys siitä, mikä on ollut Espanjan panos ja espanjan kielen panos Euroopan unioniin. Espanjan kieli on selvästi kansainvälinen kieli. Ja se on yksi Espanjan panoksista EUlle se tuo oman kielensä mukanaan, koska tämä helpottaa kanssakäymistä muiden valtioiden kanssa eu ja tämän valtaisan alueen, joka on latinalainen Amerikka kanssa. Ja kiitän teitä näkemyksestänne, joka teillä on Espanjasta. Haluaisin muistuttaa teille, että meillä oli EU latinalainen Amerikka huippukokous Madridissa kaudellamme. Ja se oli yksi näiden kuuden kuukauden myönteisimmistä tapaamisista. Euroopan unionilla on selkeä visio kaikilla aloilla latinalaisen Amerikan suuntaan. Ja meidän kaudellamme mm, voitiin maistella tällaista latinalaisen Amerikan makua. Ja tuossa huippukokouksessa me saimme aikaan todella useita sopimuksia. Te viittasitte esimerkiksi äh, matkustajien oikeuksiin, lentomatkustajiin, tähän liittyy myös Yhdysvallat. Ja olemme pääsemässä Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen tästä yhtenäisestä ilmatilasta. Siihen liittyy tämä käsite, josta olen tyytyväinen, että viittasitte, joka on äärimmäisen tärkeä, eli juuri liikkuvuus. Liikkuvuuden täytyy olla avain sana Euroopan unionin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa – EUn täytyy saada viime kädessä aikaan juuri liikkuvuutta sen kaikille kansalaisille. Ja jotkut puhuivat tässä siitä, että rangaistaan liikkuvuudesta, eli puhelin, puhelimet ja muut. Ja mielestäni tämä on jäänne EUn vanhasta vihollisesta eli protektionismista. Se on meidän suuri vihollisemme ja näkyy vielä joissakin näissä kysymyksissä. Eli se näkyy vaikeuksina liikkuvuuden tiellä. Ja uskon, että sisämarkkinat liittyvät tiivisti yhteen kansalaisten oikeuksiin. Tämä oli puheenjohtajakausi, jolloin äh, perusoikeus kirja Lissabonin sopimuksen osana nyt astui voimaan. Ja kuten totesin, sisämarkkinat todella liittyvät kansalaisten oikeuksiin tällä vuosisadalla. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja haluan todeta, että olen todella tyytyväinen tähän forum-aloitteeseen, johon ollaan ryhtymässä Belgian puheenjohtajakaudella. Siitä tulee varmasti hyvin hyödyllinen, luova, innovatiivinen. Se on yksi Euroopan parlamentin aloittamista tärkeistä aloitteista. Ja se, että se synnytetään nyt Troikan aikana juuri Belgian puheenjohtajakaudella on meille äärimmäisen hieno asia. Kiitos. No tähän on hyvä päättää ja haluaisin todellakin kiittää teitä siitä vahvasta sitoumuksesta valiokuntaan ja sen käsittelemiin asioihin ja olette saaneet aikaan innostusta sisämarkkinoista, kuluttajan suojasta. Nämä molemmat asiat ovat lähellä meidän sydäntämme ja myöskin se tapa, jolla Montin kertomus ja herra Gregin mietintö otettiin vastaan, ne molemmat valmistuvat yhtä aikaa vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Ja komission jäsen Barnier, hän on saanut poliittista tukea sekä parlamentilta että, että, että neuvostolta ja te voitte nyt sitten myöskin ottaa huomioon sen, että te käynnistitte tämän tärkeän projektin. Eli haluaisin vielä kerran kiittää, on ollut suuri ilo no, työskennellä teidän kanssanne. Uh, so, uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat kollegat, nyt siirrymme eteenpäin toiseen asiaan iltapäivän esityslistalla. Toisin sanoen käymme ensimmäisen näkemysten vaihdon esittelijämme Evelyn Gebhardin kanssa oma-aloitteisesta mietinnöstä, jota hän vetää ja joka liittyy palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Oli hyvin kannustavaa kuulla Espanjan puheenjohtajamaana sanovan, kertovan kuinka paljon huomiota he ovat kiinnittäneet tämän direktiivin täytäntöönpanoon, mutta selvästikin paljon saavutettavaa on vielä ja tätä me tulemme tutkiskelemaan. Eli annan hetken kuluttua puheenvuoron Evelinille ja sitten meillä on varjoesittely Hans Hanslik, Lichtengard, en tiedä kuka vihreistä on varjoesittelijä, Heidi tai Emilia. Minä edustan ECR, se ei ole teille mikään yllätys, eli sama vanha tiimi kokoontuu jälleen kerran, mutta hieman eri muodossa. Roa Svensson Guesta ei ole paikalla, Sardini. Ja sitten sitten äh, Martin Pratt on täällä paikalla, ainakin näin hänet jo täällä. Hän on yksikön päällikkö komiteasta ja hän valvoo näitä täytäntöönpanoasioita. Eli haluaisin antaa ensin puheenvuoron Evelinille, jotta hän kertoo meille, miten tätä tärkeää projektia tulisi lähestyä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että saamme jälleen kerran tehdä yhteistyötä, emme niinkään lainsäädäntötekstin laatimiseksi, vaan siksi, että näkisimme, mitä todellisuudessa on tapahtunut sen jälkeen, mitä olemme tehneet. Ja valiokunnassamme sanoimme alusta lähtien, että meille ei riittäisi se, että laatisimme ainoastaan lainsäädäntötekstin ja sitten unohtaisimme sen täysin, vaan haluamme todella katsoa kuinka lakia siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei ainoastaan paperilla, vaan haluamme nähdä, kuinka se vaikuttaa käytännössä. Tämä on tärkeä kysymys, koska tässä on hyvin laaja ja kauaskantoinen lakipaketti kyseessä, aivan kuten ministeri juuri totesi. Mutta tämä on tärkeä myös kahdelta osin, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Ensinnäkin halusimme avata palvelumarkkinoita EU-ssa niin, että ihmiset, joilla on pätevyyksiä, jotka harjoittavat ammatteja, todella voivat ja saavat liikkua Euroopan unionissa paikasta toiseen. Ja toiseksi palveluiden laatu ja tämän alan lainsäädäntö pitäisi saada EU-ssa mahdollisimman korkealle tasolle. Ja uskon, että pääsemmekin tähän tasapainoiseen tilanteeseen. Ja jotta tähän päästiin, päästiin niin määrittelimme joukon asioita, joista haluaisin teettää nyt tutkimuksen. Oliko, oli kyseessä sitten tutkimus tai selitysmuistio ei ole tärkeä, mutta lopputulos on merkittävä. Ja haluaisin, että tässä tutkimuksessa käsiteltäisiin eräitä kysymyksiä, jotka olivat merkittäviä, kun käytiin keskustelua direktiivistä – Nämä ovat useita tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin seuranta, joka liittyy olemassa olevan lainsäädäntöön ja siihen, minkälaisia lain muutoksia jäsenvaltiossa todella on tehty ja kuinka se on sitten toiminut käytännössä jäsenvaltioissa. Tässä viittaan vielä siihen, mitä herra Lopez totesi, eli että ei riitä, että katsotaan mitä kansallisella tasolla tapahtuu, mutta myös federalistisemmissa maissa, kuten Espanjassa ja Saksassa, täytyy katsoa kuntatasoa, aluetasoa, maakuntatasoa. Nämä nyt kaksi esimerkkiä, jotka halusin ottaa esiin. Eli pitäisi seurata sitä, mitä näillä tasoilla on tapahtunut koska vastuu on jaettu näissä valtioissa eri tasoille. Ja osittain myös Ranskassa pohditaan tätä kysymystä. Eli tämä asioiden järjestäminen on hyvin tärkeä kysymys. Ja monissa jäsenvaltioissa on tehty sekä horisontaalisia että vertikaalisia ratkaisuja, joissain pelkästään horisontaalisia tai pelkästään vertikaalisia. Ja nyt olisi mielenkiintoista katsoa, riittääkö tämä ja toimiiko tilanne tällaisenaan. Ja tässä seurannassa tärkeä kysymys, ja en, en ota niitä nyt kaikkia esiin, Esimerkiksi liberaalit tekevät sellaisia ehdotuksia, jotka kyllä sopivat minulle tämän tutkimuksen osalta. Eli että haluaisimme tutkia sitä, kuinka palvelujen tarjoajat, mutta myös AY-liikkeet tai kuluttajasuojajärjestöt tai työnantajajärjestöt. Minun sopii kyllä, että heidätkin tähän lisätään. Että heidät kaikki otettaisiin mukaan tähän tutkimukseen, koska heidän roolinsa on merkittävä. Ja toinen asia, johon haluaisin voimakkaasti puuttua, ja ettekä varmastikaan tästä ylläty, on tämä yhden luukun partneri, kumppani, jonka puoleen voi kääntyä. Se on hyvin tärkeää saada tähän direktiivin mukaan, koska Tällainen hyödyttää eniten pk-yrityksiä ja haluaisin todella kiinnittää huomiota siihen, kuinka tämä taho on perustettu tai saatu toimimaan jäsenvaltioissa. Ja minusta näyttää siltä, että jotkin jäsenvaltiot ovat onnistuneet todella hyvin, eli että kyseessä ei ole pelkkää internetportaali, joka voi auttaa ihmisiä eteenpäin, mutta siis pelkkä internet-sivu ei riitä tällaisen keskitytyn asentipisteen osalta. Ja Bushan kanssa olen yhtä mieltä sitä, että täytyy katsoa millä kielellä tai kielillä tietoa tarjotaan, koska täytyy katsoa riittääkö pelkästään jonkun maan virallinen kieli vai tarvitaanko tähän vielä jokin toinen kieli, englanti, no en tiedä. Minulle ei riittäisi se, että tässä käytettäisiin ainoastaan englantia, koska voisin kuvitella, että jos on jokin keskitetty asiointipiste Saksan ja Ranskan rajalla, jossa yhteistyö on lähinnä näiden kahden maan välistä, niin silloin olisi järkevämpää että Ranskan puolella puhutaan Saksaa ja Saksan puolella sitten myös Ranskaa. Tai sitten jos tämä asiointipiste sijaitsee Puolan rajalla, niin siellä voisi käyttää Puolaa. Eli ei käytettäisi ainoastaan englantia, vaan jos tähän lisätään, että voi käyttää myös muita kieliä, niin se sopisi kyllä minulle. Se voisi tähän lisätä. Sitten toinen minua kiinnostava asia on hallinnollinen yhteistyö. Se on hyvin tärkeää, koska jatkossakin on varmasti niin, että hallintojen välillä tulee olemaan esimerkiksi asettautumisvapauteen liittyviä ongelmia. On erilaisia sääntöjä, joita tulee kunnioittaa, tai lupamenettelyitä, Ja täytyy katsoa, että sellaisissa ammateissa, joissa pätevyydellä on merkittävä rooli, minkälaisia sääntöjä noudatetaan. Ja Malcolm, meidän täytyy katsoa myös tätä e tä, kuinka se toimii, mutta ehkä tätä moduulia täytyisi muuttaa, koska en ymmärtänyt tätä aluksi lainkaan. Ehkä kirjasitte tämän ylös niin hienosti, että se oli minulle vaikea ymmärtää. Sitten tämä vastavuoroinen arviointi. Hanslik, tämä on minulle tärkeä kysymys. En haluaisi ottaa sitä tästä tekstistä pois, vaikka näin ehdotittekin. Eli tämä vastavuoroinen arviointi on uusi asia joka on otettu palveludirektiiviin. Tällaista ei ole ollut tähän mennessä muissa direktiiveissä ja siksi olisikin järkevää katsoa, kuinka tämä ylipäätään toimii, kannattaako se siirtää muihin direktiiveihin vai onko se turha. Meillä on nyt käytössämme ensimmäistä kertaa tätä koskevia välineitä ja haluaisin tietää, kuinka tämä toimii, toimiiko se lainkaan vai eikö se toimi. Ja siksi pyytäisin, että EPP ei ottaisi tätä kohtaa tekstistä pois, eli se jätettäisiin tutkimukseen toisin kuin he ovat ehdottaneet. Tämä olisi tärkeää. Ja sitten toinen asia, johon haluaisin puuttua, on direktiivin soveltamisala. Tämä on tietenkin tärkeä asia. Ja tässä täytyy päästä eroon kaikista väärinkäsityksistä, joita mahdollisesti on ollut. Tässä ei ole kyse ainoastaan direktiivin poikkeuksista, vaan siitä, kuinka asioita rajataan verrattuna nykyisiin vertikaalisiin lainsäädäntöihin EU-lainsäädännössä. Ei ainoastaan siis kaksi artiklaa, vaan myös kolme artiklaa. Ja tässä tämä täytyisi muotoilla selkeästi niin, että tulee selväksi se, että tämän on tarkoitus kattaa sekä artiklat 2 että 3. ja ehdotukset linkistä ammattipätevyyksien tunnustamisesta äh, tai ammattipätevyyksien tunnustamista koskevaa direktiiviin otettaisiin tähän mukaan, mutta ehkä tätä voidaan pohtia sitten myöhemmin. Tässä olivat tärkeimmät asiat, jotka poimin tästä tekstistä. Vielä paljon muutakin sanottavaa olisi. Meillä on tietyt parlamentin säännöt, joita meidän täytyy noudattaa, mutta me sovimme, että teemme töitä mahdollisimman pikaisesti. Ja olin luvannut Schwabille, joka on koordinaattori siitä, että saisimme tämän täysistuntoon joulukuussa – joten emme ehkä voi laatia tästä mitään maailman syleilevää tutkimusta, vaan kohdennetusti tutkia tärkeimpiä asioita. Ja hyväksyn kyllä Hanslikin ehdotuksen siitä, että tämä ei olisi virallinen tutkimus. Tutkimukseen tarvitaan enemmän aikaa. mutta syksyllä sitten voi laatia mietintöluonnoksen. Tässä siis kaikki tärkeimmät asiat, jotka haluaisin mietintöluonnokseeni mukaan. Haluaisin vielä muistuttaa ehdotetusta aikataulusta. Koordinaattorien kokouksessa tästä uskoakseni jo puhuttiinkin. Haluan jättää jättää tarkistuksille kylliksi aikaa, mikäli mietintö laaditaan. Tänään tämänpäiväinen on siis keskustelu ja sitten heinä syyskuussa haluan tavata kaikki varjoesittelijät. Ehdotan heille aikataulu, teen heille aikataulua koskevia ehdotuksia niin että voimme siirtyä ensimmäisen keskusteluun, niin että he voivat sitten kertoa, mihin suuntaan he toivoisivat mentävän. Ja sitten voisimme pitää workshopin työpajan, joka järjestettäisiin 29. tai 30. syyskuuta. Sen jälkeen laatisin tämän mietinnön ja esittelisin sen 26. tai 7. lokakuuta ja tarkistukset voisi jättää sitten 11. marraskuuta mennessä, eli siinä olisi reilu pari viikkoa aikaa jättää tarkistukset, mutta mielestäni tarvitsemme tähän aikaa, jotta työ sujuisi hyvin. Äänestysimkossa pidettäisiin 30 marraskuuta ja tätä kautta sitten voisimme saada tämän äänestettäväksi joulukuun täysistuntoon. Joulukuu on tärkeä ajankohta, koska tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa komissiolta saadaan myös virallinen arviointi ja näin me olisimme täysin ajan tasalla tai ehkä jopa hieman heitä edellä Enpä tiedä. Mutta näin me molemmat toimisimme aika hyvin rinta rinnan, ja tämä olisi parlamentille hyvä asia tässä yhteydessä. Ja se olisi oikein järkevä tapa toimia. Ja olisimme varmasti valmiita tekemään tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Kiitän teitä tässä vaiheessa jo saamistani asiakirjoista. Ja uskon, että komissiokin toimittaa minulle asiakirjoja pikaisesti niin, että voimme lähteä töihin todella järkevältä pohjalta. Siinä kaikki. Uh, Kiitos Evelin tästä kattavasta selvityksestä ja me voimme varmaankin sopia tästä muistiosta sitten huomenna, jotta me voimme noudattaa sinun suosittelemasi aikataulua. Eli nyt annan sitten puheenvuorot varjoesittelylle Hanslik ensin. Otetaan. Äh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Minusta on ilahduttava nähdä, että työstämme uudelleen palveludirektiiviä, sillä varmaankin muistan, että, että viime parlamentin toimikaudella tämä oli kaikkein tärkein lainsäädännön kysymys, jota käsittelimme. Ja tietysti tiedämme, että usein jäsenvaltioiden edustajille tämä oli erityisen merkittävä asia – ja tämä oli meille myöskin suuri haaste, kun ryhdyimme työhön. Joten täytyy todeta, että varjoesittelijänä ja poliittisen ryhmäni nimissä olen kyennyt työskentelemään edustaja Gepardin kanssa tässä asiassa yhteistyössä, kuten myöskin muiden kollegoiden kanssa. Ja luonnollisestikin olemme tarkastelleet sitä, millä tavalla palveludirektiiviä on täytäntöönpantu eri jäsenvaltioissa. Jos tarkastellaan tilannetta viime joulukuussa, niin ehkäpä tilanne tuolloin ei ollut niinkään tyydyttävä, kun tarkasteltiin sitä jäsenvaltioiden määrää, joka oli kyennyt täytäntöönpanemaan palveludirektiiviä. Viime kuukausien myötä tilanne on parantunut, mutta yhä edelleen ilmassa on kysymysmerkkejä ja kysymyksiä, joihin ei ole tyydyttävästi vastattu. Esimerkiksi ne kohdat, jotka edustaja Gebhardt otti esille. Jos tarkastellaan sitä, millä tavalla direktiivi on täytäntöön pantu kansallisella ja alueellisella tasolla – ja meidän tulisi tarkastella myös sitä, että tietävätkö ihmiset ylipäätään koko direktiivin olemassaolosta. Ja täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat tiedottaneet asiasta kiinnostuneita osapuolia siitä, että direktiivi on olemassa ja että sitä voidaan nyt hyödyntää. Millä tavalla nämä yhteyspisteet toimivat? Onko kaikki yhdellä kansallisella kielellä vai ainoastaan yhdellä kielellä? Millä tavalla asia toimii Belgiassa? Tietysti tieto tarvitaan useammalla kielellä, sillä esimerkiksi minun maassani, jos tieto tarvitaan pelkästään puolaksi, niin raja-alueella, jossa meillä on toimintaa Saksan ja Puolan välillä, tieto täytyy tarjota kahdella kielellä, saksaksi ja puolaksi taas Slovakian rajalla tietysti näiden kahden maan kielellä. Joten tietysti tämä ei sovellu myös pelkästään minun niin vaan kaikkiin maihin, sillä jos haluamme todella auttaa yrityksiä, liike-elämää, niin silloin tiedot täytyy esittää useilla kielillä. Tämähän on yksi tärkeistä kohdista myös palveludirektiivissä ja varmasti kaikkien meidän täytyy varmistautua siitä, että kun kysymys on rajoylittävistä palveluista, niin varmistaudumme siitä, että kaikki tieto on saatavilla useammalla kuin yhdellä kielellä. Toinen yhtä tärkeä kohta jota meidän, minun mielestäni meidän täytyy korostaa parlamentin jäseninä, on se, että palveludirektiivin tulisi toimia ikään kuin tällaisena vipuvaikuttimena, niin että se painostaisi jäsenvaltioita ja ilmaisisi sen, että me emme luovuta. Tarkoitan tällä sitä, että jos me kaikki käännymme omien jäsenvaltioidemme puoleen, esitämme niille kysymyksiä siitä, millä tavalla direktiivi on täytäntöönpantu, millä tavalla tavoitteena on täytäntöönpanna sitä, niin kyllä minusta se painostaa hallituksia ja antaa selkeämmän ajatuksen siitä, millä tavalla direktiivi on hoidettu. Sitten meillä on hallinnollinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Toimiiko se, onko se olemassa? Ja entäpä sitten ne alueet, jotka ovat jo vanhentuneempia – asiakirjat ja prosessit, ei jota on yksinkertaistettu. Minusta meidän täytyy varmistautua siitä, että olemme todella mukana osallistumassa koko tähän työhön esittämällä kysymyksiä hallituksillemme, niille, jotka ovat vastuussa direktiivin täytäntöönpanosta. Me olemme luonnollisestikin erittäin sitoutuneita ja tuo sitoumuksemme on tärkeässä roolissa. Ja siitä on hyötyä myös tässä mietinnössä. Edustaja Gebhardt on asettanut aikataulun työllemme ja se on oikein hyvä. Minusta meidän pitäisi pyrkiä viemään työpäätökseen joulukuun loppuun mennessä. Luonnollisestikin ne asiakirjat, joihin on viitattu, ovat erittäin hyödyllisiä. Ja ehdotus tällaisen työpajan järjestämisestä on erityisen hyvä. Näin voimme keskustella palveluista ja varmistautua siitä, että palveluiden vapaus on kautta Euroopan unionin olemassa. Uh, Kiitos tästä innokkaasta esityksestä, Rohan Hanslik, ja tästä hyvin uh, palavasta tuesta. Sitten herra Lyttengaard, hän on uusi peluri tässä asiassa, eli on mielenkiintoista saada teidän mielipiteenne, koska te ette aikaisemmin ole olleet näissä keskusteluissa mukana. Kiitos, no koetan täyttää odotuksenne. Aivan ensimmäiseksikin haluaisin pyytää lupaa puhua tanskaa. Äh, er niin, Tämä direktiivi on yksi tärkeimmistä direktiiveistä, joka meillä on ollut hoidettavana kun ajatellaan niitä mahdollisuuksia, joita palveludirektiivistä löytyy, kun ajatellaan kriisin vastaista taistelua, niin minun täytyy sanoa, että olen hieman kärsimätön, koska minun mielestäni täytyisi todellakin kääntyä niiden jäsenvaltioiden puoleen, jotka eivät ole vielä mitään täytäntöönpanon suhteen eh, tehneet. Minun mielestäni täytyisi siis saada mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan nopeasti. Jos me tarkastelemme herra Montin kertomusta, niin sieltä löytyy mainintoja siitä, että paljon työpaikkoja on riippuvaisia näistä palveludirektiivin mahdollistamista asioista. Eli tässä on paljon potentiaalia jo menetetty. Sitten tämä arviointimenettely, no rajoja on madallettu, screening on käynnissä parhaillaan, mutta esteitä on edelleen e, jotta saavutettaisiin todelliset sisämarkkinat. Tietyt jäsenvaltiot eivät ole vielä e, siirtäneet kaikkea lainsäädäntöönsä ja tämä maksaa rahaa joka päivä ja tätä me emme voi hyväksyä varsinkaan, jos otetaan huomioon tämä kriisi, jonka olemme juuri käyneet läpi. Se, mikä minua todellisuudessa huolestuttaa tässä asiassa, ovat kaikki ne puutteet. Esimerkiksi tämä yhden lukun periaate. No, vain puolet jäsenvaltioista ovat noudattaneet tätä yhden luukun periaatetta. Jäsenvaltiot toimittavat kaksi kolmasosaa tiedoistaan englanniksi. Täällä on käyty paljonkin keskusteluja kielistä ja minun mielestäni silloin kun puhutaan raja-alueesta, niin täytyisi olla käytössä useampia kieliä. Ja jos puhutaan Saksan Puolan välistä yhteistyöstä, mutta onhan tässä kysymys kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Eli tämä kysymys kiinnostaa minua, mutta meidän tulisi pyrkiä tässä asiassa eteenpäin, jotta löydettäisiin saataisiin yksi yhteinen kieli, koska on paljon pk-yrityksiä, jotka eivät tällä hetkellä selviä tästä yhden luukun periaatteesta kielellisten esteiden takia. Minä en haluaisi ryhtyä käymään nyt kielistä arkaluontoista keskustelua No minun mielestäni englanti on sellainen kieli, jolla nyt kaikki jotenkin selviävät, mutta kyllä tästä kielikysymyksestäkin voidaan keskustella, mutta se, että kaikki pyritään hoitamaan 23 eri kielellä, niin siinä kyllä mennään pahasti metsään. Tässä on otettu askeleita eteenpäin ja taaksepäin. Tämä kielikysymys tulisi ratkaista hinnalla millä hyvänsä, koska se on yksi suurimmista esteistä tällä hetkellä. Mitä tällä asialle sitten voitaisiin tehdä? No minun mielestäni ensinnäkin komission tulisi jatkaa painostusta jäsenmaiden suuntaan, niiden jäsenmaiden suuntaan, jotka eivät ole siirtäneet direktiiviä lainsäädäntöön. Toisin sanoen täytyisi käyttää kaikkia painostuskeinoja hyväksi. Minä ehdottaisin, että meidän tulisi laatia tämä sisämarkkinoiden tulostaulukko. Tällä, näillä tulostaulukoillahan on saavutettu jo tähänkin mennessä paljon, eli miksi sitä ei voitaisi soveltaa tähän kysymykseen. Eli voitaisiin verrata direktiivin täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa. Mehän olemme nähneet, että tulostaulukko muissa yhteyksissä toimii varsin hyvin. Täten voitaisiin osoittaa sormella luokan huonoimpia oppilaita on myöskin välttämätöntä informoida yrityksiä ovatko yritykset todellisuudessa tietoisia asioista vai pitäisikö niitä vielä kouluttaa? Yritykset tulisi ottaa mukaan koko tähän toimintaan. Yhteisöissä ja alueilla ei välttämättä tiedetä, mitä Euroopan tasolla on päätetty. Eli tässä on myöskin kysymys huomattavasta tiedotuskampanjasta, joka täytyisi järjestää. Tässä se, minkä halusin tällä haavaa sanoa. Kiitoksia. Uh, äh, Mrs. Rouva Ryyle. haluaisin sanoa edelliselle puhujalle, että direktiivi, palveludirektiivissä on oikeastaan tehty enemmän kuin muissa direktiiveissä ja 25. ja 6. toukokuuta neuvosto on käsitellyt täytäntöönpanoa hyvin laajasti, ehkä laajemmin kuin muissa yhteyksissä ja näin tullaan tekemään myös ammattipätevyyksien osalta. Eli ei voida sanoa, että tässä direktiivissä ei ole tehty mitään. Ehkä odotuksemme olivat hieman korkealla. En usko, että kaikkia 60, siis palveluita on markkinoista 60 prosenttia, enkä usko, että niitä kaikkia nyt pystytään aivan eurooppalaistamaan. Monet ovat paikallisia. Ehkä voisi pohtia, kuinka on viranomaiset, ehkä alueiden äh, komitea saataisiin tähän mukaan. Monet asiastahan tapahtuvat juuri aluetasolla ja siksi meidän pitäisi ehkä järjestää kuuleminen tai workshop ja tässä alueiden komitea olisi hyvä yhteistyökumppani. Kiitos Rouva Ryyle. Sitten muutama kommentti minulta varjoesittelijänä. Minun mielestäni ajatus siitä, että rakennetaan tämä työ selkeän tieto, tiedon ympärille on järkevä, mutta haluaisin palata siihen, mistä Roa Hanslik puhui Toisin sanoen se, miten äh, ihmiset, äh, ne joille tämä on kohdistettu, siis pk-yritysten ihmiset, äh, miten he tämän näkevät, mitä on saavutettu tähän mennessä, olemmeko me onnistuneet poistamaan hallinnollisia esteitä ja ryhtyykö tästä pikkuhiljaa syntymään uusia bisnesmahdollisuuksia. Me voisimme ehkä esittää PK-yritysten järjestöiltä apua tämän asian tutkimisessa. Me tiedämme, että Eurochambre on esimerkiksi laatinut hyvin kattavan kaikki maat kattavan analyysin. Tähän on aikaisemmissa kokouksissa viitattu ja varmaankin voisimme pyytää, että meille tämä tieto toimitettaisiin ja varmistetaan samalla se, että emme tee päällekkäistä työtä, vaan saadaan jotakin lisäarvoa. Meillä ei aikaa ole haaskattavana. Ja ehkä meidän tulisi komissiolta kysyä, onko heidän tulostaulukkotieto, jota ne keräävät PK-yrityksistä, niin löytyisikö sieltä jotakin sellaista, jolla voitaisiin kannustaa rajat ylittäviä palveluja? ensimmäinen kokemus näistä keskitetyistä asiointipisteistä ja niistä tiedusteluista, joita ne ovat saaneet ja nämä tiedustelutyypit, niin niistä tietojen saaminen olisi mielenkiintoista. Ja ehkä tässä workshop-työryhmässä olisi hyvä, jos me kutsuisimme sinne näissä keskuksissa toimivia henkilöitä. Ja ehkä jossakin vaiheessa olisi hyvä myöskin liittyen näihin keskitettyihin asiointipisteisiin, meidän tulisi keskustella siitä, miten ahkerasti jäsenvaltiot markkinoivat PK-yrityksille erilaisten tukijärjestöjen kautta sitä, että sisämarkkinoilta löytyy uusia mahdollisuuksia. Tiedän, että esimerkiksi Isossa Britanniassa minut kutsuttiin ensimmäiseen seminaariin, jonka, joka järjestettiin noin puoli vuotta sitten sitten ministeriötasolla ja siellä paikallisia kauppakamareita tavattiin ja kerrottiin näistä mahdollisuuksista. Ja minun mielestäni tämän tyyppinen suoratoiminta yrityksiä tukevien järjestöjen kautta on tärkeää koska meidän tulisi olla huolissamme, jos me saamme tietää, että hyvin iso osa yrityksistä ei ole edes tietoisia näistä uusista mahdollisuuksista. Evelyn Gebhard esitti paria kysymystä liittyen äh, ase- ammattipätevyyksiin. No nämä liittyvät siihen äh, Roa Vernion tekemään tärkeään työhön ja Roa Komi on myöskin tässä työssä ollut mukana. Mutta minun ymmärtämykseni oli, ja se palaute, jota me olemme saaneet äh, ammattijärjestöiltä, on se, että tässä lainsäädäntöön siirtämisessä nousi esille kysymyksiä palvelujen tarjoamisen vapaudesta rajat ylittävissä tapauksissa ja miten tämä sitten nivotaan olemassa oleviin vastavuoroisen tunnustamisen vaatimuksiin, kun me puhumme liikkuvista ammatti-ihmisistä. Eli tätä tulisi tutkiskella, eh, siis sitä, että onko tässä todellinen huolenaihe olemassa. Joidenkin mielestä on. Ja samaan tapaan on myöskin uusia sääntöjä, jotka avaavat mahdollisuuksia ammatillisille palveluille esimerkiksi palveluntarjoajien mahdollisuus muodostaa tällaisia yhteisyrityksiä, esimerkiksi arkkitehdit, kirjanpitäjät, asianajajat voivat näin tehdä. Ja minun mielestäni tämä on tärkeää, mitä tulee näihin vapaisiin ammattikuntiin, ja me tulemme pyytämään heiltäkin näiltä tahoilta todistusaineistoa. Ja sitten viimeinen kommenttini liittyy myöskin käynnissä olevaan työhön. Me olemme mielenkiintoisessa vaiheessa valiokunnan työssä, koska meillä on tämä täytäntöönpano mietintö. Me tarkastelemme ammattipätevyyksiä samaan aikaan – ja nämä kaksi varmaankin ruokivat toinen toisiaan, mitä tulee siihen muotoon, jota me tulemme ehdottamaan tähän vastavuoroisen tunnustamisen direktiiviin syksyllä ennen vuoden loppua. Mutta haluaisin palauttaa vielä mieliimme tämän standardikysymyksen palvelujen tarjoamisessa. Me kävimme tästä mielenkiintoisen keskustelun tämän aamun kuulemisessa herra Kosisnekin mietinnössä ja aivan erityisesti eh, eräs Itävallan edustaja Itävallan kauppakamarista puhui osa-alueista, jossa on jo olemassa huomattavia eurooppalaisia laatustandardeja, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen. Meidän tulisi siis muistuttaa vain mieliimme. Muistaakseni kysymys on artiklasta 38, korjatkaa jos olen väärässä, mutta palveludirektiivissä on artikla, joka vaatii jäsenvaltioita sitä, että ne aktiivisesti edistävät laatustandardeja apuvälineenä kuluttajille – kuluttajat näissä tapauksissa voidaan käsittää myös business to business tapaukseksi eikä ainoastaan business to consumer tapaukseksi. Eli täytyisi kannustaa standardien käyttöä ja käyttöönottoa, jotta voidaan sitten tehdä tietoon perustuvia valintoja näissä tapauksissa. Käytettäisiin eurooppalaisia standardeja, jotta avautuisi uusia mahdollisuuksia, koska aikaisemmin ihmiset eivät ehkä ole halunneet Eh, hankkia näitä palveluita rajat ylittävällä tavalla. Eli tässä valinnanvapaus lisääntyisi olisi hyvä, jos omistaisimme jonkin verran aikaa ja tilaa tässä täytäntöönpanokertomuksessa eh, tutkiaksemme sitä, kuinka vakavasti jäsenvaltiot ovat tämän asian ottaneet, onko edistystä tapahtunut ja ehkä saamme myöskin todistusaineistoa sitten siitä työstä, jota me teemme tämän standardoinnin suhteen, eli voimme senkin ottaa tähän mukaan. Eli minun mielestäni on hyvä käynnistää tämä työ oikealla hetkellä ja odotan innolla yhteistyötä Evelyn Gebhardin kanssa tässä hyvin tärkeässä asiassa. Me varmaankin onnistumme saamaan selville tärkeitä asioita ja myöskin tekemään tärkeitä suosituksia jäsenvaltioille, jotta tästä direktiivistä tulee tuloksellinen. No niin, vielä kolme puhujaa listalla ja sitten komission edustajakin saa puheenvuoron Schwab, Vernio ja sitten Turunen. Ja haluaako joku muu vielä puhujalistalle? Ensimmäisenä herra Schwab ja sitten tietenkin esittelijä saa loppupuheenvuoron Schwab. Kiitos puheenjohtaja tästä tiedosta tai tiedoksen äh, Englanti johtaa 1-0. <laughs> Siellä on jännä ottelu menossa. No niin, viisi asiaa, josta haluaisin puhua. Ensinnäkin uskon, että keskustelu on ollut myönteinen. Se osoittaa, ja liberaalit ovat tästä hyvä esimerkki, että voimme osittain nyt jättää vuoden 2006 tilanteen taaksemme. Direktiivi on olemassa ja nyt täytyy katsoa, mitä se tuo mukanaan ja missä sitä täytäntöönpanon hyvin ja missä on ongelmia. Toiseksi, tietenkin olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka kritisoivat hidasta täytäntöönpanoa. Jotkin jäsenvaltiot ovat olleet hieman nukuksissa – mutta toisaalta täytyy tehdä selväksi, että tällaisen keskitetyn asiointipisteen luominen ainakin joissain jäsenvaltioissa on muuttanut perustavanlaatuisesti paikallishallintoa. Ja jos vaaditaan äh, tällaista muutoskykyä, niin meidän täytyy olla näissä hankkeissa myös ymmärtäväisiä meidän täytyy tunnustaa, että kyseessä on hyvin monimutkainen prosessi. Ja tässä luodaan ensimmäistä kertaa nyt eurooppalaista hallintoa paikallistasolla. Ja uskon, että on mielenkiintoista nähdä, kuinka jäsenvaltiot tässä selviävät. Ja kolmanneksi te puhuitte soveltamisalasta ja myös maakunnan Chata setteliä viittasi tähän. Tähän liittyy joitakin ristiriitaisia kysymyksiä. Jotkut ovat sitä mieltä, että nykyinen pohja on hyvä, toiset taas eivät. Jotkut sanovat, että liikennesanat ovat niin paikallisia, että palvelusanteita tähän voi vaikuttaa. Ja täytyy myös todella tarkastella näitä kysymyksiä, koska tähän liittyy kansalaisten oikeus saada tietoa. Täytyy katsoa, missä on parantamisen varaa. Sitten neljänneksi täytäntöönpano. Jäsenvaltiot ovat tietenkin olleet tästä vastuussa. Hirjyden on oikeassa siinä, että jos katsomme vuoden 2006 jälkeistä tilannetta, niin monet jäsenvaltiot ovat olleet tässä äärimmäisen aktiivisia. Ehkä voisimme kuitenkin kysellä vielä teollisuudelta ja kuluttajajärjestöiltä, missä he näkevät kritiikin varaa. Ja sitten viidenneksi arviointi. Gebhard on oikeassa siinä, että parlamentin täytyy katsoa mahdollisimman tarkkaan, kuinka tehokkaasti pääsemme eteenpäin, mutta tässä arviointikysymyksessä hieman epäilen, onko meillä aikaa todella käsitellä näitä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Me odotamme komission väliarviointia meidän pitää saada komissiolta tässä yhteydessä yksityiskohtaista tietoa ja tätä kautta ymmärtää, onko tämä tulevaisuuden kannalta toimiva ratkaisu. Ja odotan yhteistyötä Malcolmin ja Malward sekä muiden kanssa. Uh, thank you very much, Andres. I mean, I think the issue raised... Niin, kiitoksia. Eiköhän tämä ajo-opetus kysymys liity siihenkin, mistä minä puhuin ja palvelun tarjoamisen vapaudesta. Seuraavaksi edustaja jo. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä tulen maasta, jossa suinkaan ei ole optimisia palveludirektiivin transponoinnista. Ensinnäkin siitä syystä, että se esitettiin hyvin myöhään. Ja varmaankin kun Ranskassa puhutaan palveludirektiivistä, niin heti Tulee mieleen vuosi 2005, kaiken maailman ajatuksia tulee päähän. Ja ne pelottavat. Näin ole minun maassani. On puuttunut tällainen sosiaalinen vuoropuhelu ja varmaankin monet ovat todenneet sen, että se on erityisen tärkeää, kun halutaan soveltaa palveludirektiiviä oikealla tavalla. Tässä on tietysti myönteisiä kohtia ja kielteisiäkin, mutta meidän täytyy varsinkin painottaa myönteisiä ja pyrkiä soveltamaan niitä. Olen keskustellut pk-yritysten kanssa omalla alueellani ja olen pyrkinyt selittämään tätä palveludirektiiviä, missä siitä on kysymys ja että se on hyvä ja koska he eivät sitä tunteneet. Tämä, niin siihen ei suhtautu myönteisesti. Vain yksi yritys tunsi tämän keskitetyn asiatypisteen. Öö, hallinnollinen yhteistyö. No, mehän olemme maa, jossa on perinteitä ja raskas hallintokoneisto. Ja soveltamispuolella on aivan samaa mieltä Evelinin kanssa. Siinähän artiklassa 2 ja 3 todellakin on ajatusta. Olemme pyrkineet työstämään tätä myönteisesti, varsinkin Ranskan näkökulmasta yhdessä parlamentin ja senaatin kanssa. Koska tässä on ollut pieniä tulkintaeroja, mutta ne saattavat vaikuttaa hyvin merkittävästi tiettyihin aloihin, varsinkin varhaislapsuuden kohdalla silloin, kun sisämarkkinoiden tulisi toimia kunnolla, niin että se edesauttaa myös niitä henkilöitä, jotka ovat hankalassa tilanteessa. Se saattaa nyt kääntyä heitä vastaan, jos soveltaminen on huonoa. Ja näin pk-yritykset ja muistaakseni täällä joku korosti myös sitä, miten alueiden komitea on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Mielestäni sen avulla me voimmekin tuoda esille kaiken sen, mikä on myönteistä, mikä on tärkeää kansalaisille, mikä on kansalaisten etujen mukaista. Ja aikataulu on oikein hyvä ja aivan erinomainen, siihen suinkaan enää puutu. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Kiitos, Roa Vernio. Meidän täytyy löytää ranskalaisia pk-yrityksiä, jotka hyötyvät tästä palveludirektiivistä, jotta osoitamme heille nämä hyödyt. Sitten lopuksi Roa Turunen. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja siirryn puhumaan Tanskaa. Niin, haluaisin sanoa, että odotan innolla tämän työn tulosta. Ennen kuin tulin parlamenttiin, niin tämä oli yksi niitä keskusteluja, joita seurasin, koska tämä asia pääsi Tanskassakin uutisiin. Kaikki puhuivat tästä ja käytiin suurta kansalaiskeskustelua palveludirektiivistä. Eli minä en tule puhumaan mitään tämän keskustelun laadusta, mutta tässä nyt ollaan. Ja tämä työ on hyvin tärkeää. Täytyy tarkastella kaikkia näitä indikaattoreita ja muita ulottuvuuksia, joista Roa Gebhardt puhui on kahden tyyppisiä arviointeja. Tätä meidän ei tule unohtaa. On tekninen arviointi, siis joka liittyy siihen, miten täytäntöönpano on sujunut, onko yhden luukun toimipisteitä avattu No, kaikki riippuu siitä, mistä asiasta näitä, mistä näkövinkkelistä asioita tarkastellaan. Esimerkiksi minkälaisissa olosuhteissa työtä tehdään, mitä tulee palveluun, rajat ylittäviin palveluksiin. Silloin voidaan puhua työntekijöiden ja ammattijärjestöjen kannalta. Eli tähän liittyy erilaisia ulottuvuuksia. Eli tässä on tämä poliittinenkin puoli. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että kaikki osapuolet on arviointiin kutsuttu mukaan. Minulle herää tässä hieman poliittisempi kysymys, siis mikä on tarjottujen palvelujen laatu ja miten hintakehitys on, miten siihen tämä on vaikuttanut ja missä olosuhteissa työtä tehdään. No, minä tulen Tanskasta, jossa työmarkkinat toimivat suht hyvin, mutta on myöskin suuria haasteita – heti, kun raja ylitetään. Minun täytyy myöntää, että me emme ole onnistuneet kaiken täytäntöön saattamisessa, jotta olisi työntekijöille saatu perille viesti siitä, että he voivat tehdä työtä tanskalaisen työlainsäädännön mukaan. Meidän on välttämätöntä puuttua tähän työolosuhdekysymykseenkin. Tämä on ratkaisevaa, koska taloutemme Euroopassa perustuu yhä enemmän palveluille ja täten meidän täytyy saada ihmisarvoisia työpaikkoja. En puhu ainoastaan Tanskasta, vaan ihmisarvoisia työpaikkoja täytyy löytyä Puolasta, Ranskasta ja muistakin maista. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tähän ei vielä ole päästy. Tämä on siis vain minun poliittinen arvioni. Ja täten meidän tulisi kutsua kaikki työmarkkinaosapuolet tämän asian käsittelyyn mukaan. Mutta olen todellakin iloinen voidessani osallistua äh, tämän työn eteenpäin viemiseen. Olen myös myöskin työllisyysvaliokunnan jäsen ja olen myöskin varjoesittelijä vihreistä, eli olen todella iloinen voidessani käsitellä tätä asiaa. Uh, Kiitos, rouva Turunen. Ilmeisesti muu, kukaan muu kollega ei halua puheenvuoroa, eli nyt sitten komission edustaja Rouva Martin Pratt saa puheenvuoron. Ja hän on energisesti seurannut tämän palveludirektiivin täytäntöönpanoa, eli olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja mukava olla täällä IMKossa taas keskustelemassa palveludirektiivistä. Komissio on sitä mieltä, että tämä aloite tulee aivan oikea-aikaisesti niin, että parlamentti panostaa jäsenvaltioita, jotta, ne voivat varmistaa, jotta se voi varmistautua siitä, että työ viedään loppuun Valvodirektiivi, kuten niin usein otteeseen on todettu, ja komission jäsen Barnier on todennut sen monen kertaan, että se ei ole direktiivi kuten muut. Se on erittäin kunnianhimoinen ohjelma hallinnosta, koska sit, ja se on vaikea täytäntöpana, koska se on niin laaja-alainen. Siitä syystä jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen ponnisteleet hyvin. Tietysti on asioita, joita täytyy vielä viedä eteenpäin, ja komissio ponnistelee mm, siihen suuntaan, että tämä tapahtuisi. Kuten tiedätte, olemme hyvin aktiivisesti toimineet tämän kolmen vuoden täytäntöönpanokauden aikana, mutta nytkin kun sen, se on ohitettu, olemme jatkaneet tätä painostamista hyvin rakentavalla tavalla. sen Barnier tekee näin. Hänellä on säännölliset yhteydet pääkaupunkien kanssa. Olemme kertoneet neuvostolle ja parlamentille tilanteesta, missä mennään täytäntöönpanossa. Ja tässä suhteessa saatetaan nähdä, katsoa myös maaliskuun ja toukokuun ilmoituksia tulostaulukosta, jossa kerrottiin siitä, mitkä jäsenvaltiot olivat jääneet jälkeen ja mitkä eivät. Me jatkamme teknisellä tasolla ja tuemme joitakin näistä teknisistä näkökohdista ja organisatorisista näkökohdista. Varsinkin viittaa siihen työhön, joka jatkuu tämän keskitetyn asiointipisteen ja hallinnollisen yhteistyön puitteissa. Kuten totesin, Edelleen vuonna 2010 varmistaudumme siitä, että työ viedään loppuun, painostamme jäsenvaltioita ja parlamentin ponnistelut tästä lausuntojen muodossa ovat meille erittäin hyödyllisiä. Siitä syystä olen aivan samaa mieltä sinne, mitä esittelijä Gebhardt totesi tarpeesta saada aikaiseksi nopea ja hyvin kohdistettu toiminta. Paino täytyy pitää, painotus täytyy pitää yllä tällainen vuonnakin ja työ täytyy viedä päätöksen. Edustaja Hanslikin ilmaisi toiveensa tässä suhteessa ja komission mielestä kyseessä on erinomainen ajatus. Voimme teidän avullanne painostaa e, siihen suuntaan, että lainsäädäntö menee lopulta läpi. Painostuksesta on hyötyä. Tiedän, että usein ajatellaan, että no, Eihän niin moni jäsenvaltio ollut vienyt täytäntöpanoa päätökseen, mutta älkää unohtako, että tulostaulukossa nähdään vuosittain tämä, että monet jäsenvaltiot myöhästyvät. Meidän täytyy siis olla hyvin selvillä siitä, että jatkamme työskentelyä ja sitten näytämme, miten panostus toimii. Maaliskuun kilpailuneuvostossa, jossa komissio nimesi nämä jäsenvaltiot, ja sitten toinen tiedotus toukokuussa, niin tässä välissä kahdeksan jäsenvaltiota vei eteenpäin lainsäädäntöä horisontaalisella tasolla. Se osoittaa, miten painostus toimii jäsenvaltioissa. Työtä on vielä tehtävänä tällä alalla. Ja siinä teidän apunne on erittäin tärkeää. Hyvin paljon on myöskin ollut esillä tämä keskitetty asiointipiste ja edustaja Harbourin kommentit siitä, että että asiasta tiedottaa pk-yrityksille ja teollisuudelle ovat tärkeitä. Haluaisin esittää ajatuksen, josta voimme varmasti keskustella esittelijän kanssa. Käsittääkseni 29. tai 30. syyskuuta järjestätte työryhmän, jossa keskustelette tästä mietinnöstä. 39. myös meillä pitäisi olla näiden keskitettyjen asiointipisteiden vastuuhenkilöiden ähm, kokous. Ja tästä voidaan puhua tietysti myös sihteeristön kanssa. Ja jos haluatte, niin ehkäpä jotkut näistä ihmisistä, jotka hoitavat näitä asiointipisteitä, voisivat tulla sitten tänne keskustelemaan. Se voisi olla hyvä mahdollisuus, jota voitaisiin hyödyntää. Lopuksi hallinnollinen yhteistyö. Työtä täytyy viedä eteenpäin, kilpailuviranomaisten täytyy se tuntea. Komissio on tämä valiokunnan käytettävissä, kuten myöskin esittelijöiden ja varjoesittelijöiden, ja voimme tarjota teille tietoa, jota meillä mahdollisesti on. Ja kerromme päivitykset, joita olemme tehneet. Ja odotamme siis sinulla tulevaa. Suurkiitokset tästä mielenkiintoisesta ehdotuksesta. Eli annan nyt puheenvuoron esittelijälle loppusanoja varten. Hänellä ilmeisesti aikataulu on niin valmiina, mutta jos haluatte lisätä jotakin muuta, niin puheenvuoro on teidän. Äh, en halua lisätä enää paljoakaan, vaan haluan kiittää ainoastaan varjoesittelijöitä ja niitä jäseniä, jotka käyttävät puheenvuoron sekä komissiota, joka on selvästi osoittanut haluavansa tehdä yhteistyötä ja saada mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan. Tämä on rakentavaa ja hyvä lähtökohta töillemme. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa tulen järjestämään tällaisen workshopin ja kirjasin ylös tehdyt ehdotukset. Ja Tulemme tekemään omia ehdotuksiamme sitten seuraavissa koordinaattoreiden kokouksissa. Tässä oikeastaan kaikki. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Uh, um... Kiitos Evelyn Gebhardt tämän asian liikkeelle laittamisesta ja odotamme teiltä johtajuutta tässä asiassa. No niin, näin olemme päässeet tämän iltapäivän kokouksen loppuvaiheeseen. Me tapaamme jälleen kerran tässä samassa huoneessa kello yhdeksän ja silloin Andreas Schwab kertoo meille kuluttajien oikeusdirektiivistä. Sitten me äänestämme kello 10. Meillä on 166 tarkistusta herra Arjesin mietinnöstä, joka liittyy sähköiseen kauppaan. Eli ehdotan, että äänestämme sähköisesti ja Deirdre lähettää sitten jäsenille muistuksen siitä, että otatte äänestyskorttinne mukaan. Eli tämän iltapäivän kokous on päättynyt ja nyt me käynnistämme koordinaattorien kokouksen suljettujen ovien takana. Tähän ovat kutsuttuja